koskee suoraan sekä häntä että minua. Olkaa hyvä. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Rova Cruz. Olen iloinen, että olette paikan päällä. Haluaisin aloittaa toisella kommentilla. Minä kuulin äskettäin Ada Dingemansin yksi meidän loistavista Hollannin tulkeistamme, joka puhui, että valitet, valitettavasti lähtee pois, koska hänellä on aivan erityisen persoonallinen ääni. Minä kuulin ikäväkseni, että hän lähtee eläkkeelle. Hän, me tulemme kaipaamaan häntä ja olen erittäin iloinen, että saatoin kuulla häntä vielä tänä iltana. Eh, Tätä ei laske tänne minun puheaikaani, vaan se oli aivan off the record. Tämä mietintö, jos siitä nyt puhutaan, minä haluaisin kiittää ensinnäkin kollegaa sosiaaliasianvaliokunnasta Thomas Mannia tästä loistavasta yhteistyöstä, miellyttävästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Me toivomme kaikille erittäin hyvää ja mukavaa eläkettä kaikille, ei ainoastaan Ada Ingemalsille, mutta eläkkeet ovat jäsenvaltioiden vastuualueella. Se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö meillä olisi näkemystä ja lausunto annettavana parlamentissa. Eläkkeethän kuuluvat jo meidän neuvotteluihin, kun puhuttiin kansallisista reformeista ja kasvu sopimuksista. Mitä minuun tulee, niin tässä on kyse tärkeästä yhteiskunnallisesta äh, osiosta. Miten me voimme valvoa sitä, että muissa jäsenvaltioissa eläkkeitä, eläkkeiden tasoa voidaan pitää hyvänä. Meillä on tällä hetkellä py- väestöpyramidi, joka on ylösalainen. Meillä on enemmän ikääntyneitä ihmisiä, senioreita, jotka ovat hyvä jotka ovat hyvin terveitä ja pieni väestöryhmä rahoittaa tätä vanhenevaa ikääntyvää väestöä. Meillä on hyvin paljon yli 55-vuotiaita muodostamat yli, lähes yli kolmasosan Euroopan väestöstä. Meillä on myös paljon erilaisia eläkejärjestelmiä. Meillä on ensimmäisen pilarin järjestelmiä, jotka ilmentävät solidaarisuutta sukupolvien välillä ja mielestäni tämä tulee olemaan ja pysymään tärkeänä tulevaisuudessa. Mutta kun meillä väestömme vanhenee ja ikääntyy, se merkitsee lisää painetta nuorisolle, nuorelle väestölle ja edellyttää lisää solidaarisuutta. Ja se tarkoittaa lisämenoja budjettia, se vaikuttaa vain kasvusopimukseen, mutta me olemme jo todenneet, että niissä maissa, joissa puut puutteellinen rahoitus on todellisuutta, niin silloin on erittäin tärkeää, että ensimmäiset saneeraukset tai vähennykset nimenomaan ovat kohdistuneet eläkkeisiin, ja tätähän pitäisi välttää. Nyt on se tosiasia tullut esille, että kaikkien pitää tehdä työtä pidempään, mutta me tarvitsemme enemmän työssä käyviä ihmisiä, esimerkiksi ne ihmiset, joilla ei ole tällä päivänä työpaikkaa meillä pitäisi olla myös se tilanne, että vanhempi väestön osa voisi työskennellä pidempään. Meillä pitäisi olla myös joustava urakehitys ja sopeuttaa kaikki vallalla olevaan tilanteeseen, jotta ihmiset voisivat jatkaa työntekoa, jos sitä haluavat. Tässä mielessä ensimmäinen pilari on varsin, varsin tärkeä, mutta meillä on maita, joilla on toisen pilarin järjestelmä. Tässä on kyse erityisesti eläkelaitoksista, joissa työntekijät ja työnantajat ovat tehneet yhteistyötä, mutta sielläkin on esi- esiintyy tiettyä, tiettyjä paineita kriisin takia tai huonon markkinatilanteen takia. Ja sen takia väestö kun vanhenee, niin sillä on erittäin ratkaiseva rooli tässä kaikessa. Komissio, hyvä puhemies, arvoisa komissaari, komissio haluaa nyt lähteä kajoamaan pääoma tasoon eläkerahastoissa. Se ei ole hyvä vastaus, koska ei se ole toimivaa eikä sopivaa, koska niissä maissa, joissa ei ole hyviä obligaatiojärjestelmiä, tämä voi vaikuttaa myös eläkkeisiin ja eläkejärjestelmiin ja rahastoisiin. Rova Cruz, tehän olette se henkilö, joiden pitäisi antaa meille linjauksia mitä ehdotuksia komissio tulee tekemään? Teidän pitää antaa meille linjaus. Vielä muutama sana. Kolmas pilari, äh, siinä on kyse vakuutuksista. Meillä pitäisi olla tässäkin enemmän ehdotettavaa, mutta pitäisi tarkastella, mitä meillä on ja missä voidaan säästää. Viimeinen kohta, äh, liikkuvuus, vapaa liikkuvuus voidaan sallia vain silloin, jos se toimii ilman rangaistuksia. Kiitos, että sain puhua näin pitkään, hyvä puhemies. Mr. Mann. Kiitos sitten, herra Paljon kiitoksia Riia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja Emplin eh, ja Ekonin välisestä yhteistyöstä. Työnantaja ja työntekijä ovat huolissaan eri tapahtumista. Eh, oman pääoman osuus eh, näissä vakuutuksissa, että niitä käytettäisiin myöskin yrityksiin. Noin 30 prosenttia tässä kulut kasvaisivat ja nämä asettaisivat järjestelmät kyseenalaisiksi. Esittelijänä minä sain kompromissi aikaiseksi ja äänestin vain yhtä asiaa vastaan. Toivottavasti tässä ei leikattaisi näistä eläkkeistä, koska ne ovat jäsenvaltiossa hyvin erilaiset, eikä niitä voida mitenkään vakuutuksiin verrata. Me tarvitsemme harmonisointia, me tarvitsemme myöskin tarkkia analyys, analyysejä eri tapauksista ja myöskin kustannushyöty eh, täytyy ottaa tässä huomioon. Jos komission jäsen Barnier nyt työstää tätä asiaa, niin Solvesi kakkosella ei saa enää olla mitään roolia tässä kysymyksessä. Mr. Derden. Herra Derden. Kiitos arvoisa puhemies. Kuten esittelijä sanoi, eläkkeet ovat ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltuutta, kaikki ne ominaispiirteinä, mutta on erittäin tärkeää meille tehdä suosituksia tästä vaikeasta te- teemasta kriisitilanteissa. Haluaisin korostaa jotenkin tärkeitä asioita ryhmämme kannalta. Ensimmäinen pilari perustuu solidaarisuuteen. Se pitäisi olla peruskivi eläkejärjestelmässä minimieläke, mutta se pitäisi taata ihan asiallinen tulotaso. Tämä pilari voi olla pakollinen vain silloin. Se pitää olla, toinen pilari voi olla myös sellainen. Kolmas pilari voi tarkoittaa sitä, että meillä on ö, urakehitys ei ole täysi. Meidän pitää ajatella, miten eläkkeet voidaan rahoittaa. Me emme saa ajatella vain vanhenevaa väestöryhmää, vaan myös nuorempaa väestöryhmää. Mikä on lakisääteinen eläkeikä? Se voidaan tehdä vain sen jälkeen, kun työmarkkinaosapuolet ovat tarkastelleet tätä reformia ja siinä pitää ottaa myös elinajan odote huomioon. Tämä ei mikään ole sosialistinen mietintö. Me ryhmässämme mm, me olemme todenneet, että tämä on hyvä kompromissi ja haluan tässä vaiheessa kiittää esittelijää. As I said earlier, the Kuten jo mainitsin, niin tapanahan on, että toista kertaa ei saisi käyttää puheenvuoroa, mutta herra Paska, olkaa hyvä. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Arvoisa komission jäsen, riittävät ja turvatut ja kestävät eläkkeet ähm, tarkoittavat sitä, että nuoremmat työikäiset voivat kerätä riittävät eläkkeet itselleen. Jos ajatellaan nyt tämänhetkistä demografista rakennetta, niin jakoperusteiset eläkejärjestelmät ovat uhattuna nyt, kun talouskriisi on jatkunut vuosikausia. Jakoperusteiset järjestelmät horjuvat, kun pankitkin horjuvat, ja näin ollen toista pilaria vakuutus- tai eläkemarkkinoilla täytyy erityisesti valvoa etteivät investointiriskit toteudu eläkejärjestelmissä, koska tämähän horjuttaisi kaikki, koko yhteiskuntaa. On tärkeää, että saamme objektiivista tietoa siitä, että kansalaiset tietävät, kuinka paljon heillä on karttuneita eläkesäästöjä ja mitä riskejä eläkesäästämiseen liittyy. Kansalaisten täytyy myös voida päättää, minkä tason riskiä he ovat valmiita hyväksymään omissa eläkesäästöissään. Kiitos. Bedankt. Uh, best Ria, ik wil eerst graag... Hyvä Ria, tämä on todellinen mahdoton tilanne ehkä jos me pystymme lähteä parantamaan tätä komission aivan järkyttävää ehdotusta nimenomaan, kun puhutaan toisesta pilarista. Te olette tässä ihan selkeä, te sanotte, että komission pitää noudattaa jäsenvaltioiden voimassa olevia järjestelmiä, mutta ehkä voisi olla yhtä selkeä ensimmäisen pilarin kohdassa. Ainakin Alankomaissa voisi olla näin. Me voimme hylätä tämän ehdotuksen ihan sellaisinaan, jos me äh, liitämme tämän siihen, niihin lukuisiin työvuosiin, niin se se vähän ehkä hankaloittaa hankaloittaa eläkelle lähtöä. Tämä oli vain huono ehdotus. Se on EU, jonka pitäisi tehdä näin. Meillä pitää olla hyvä eh, elintaso taattu elintaso, mutta mietinnössä sanotaan, että hyvin usein toinen ja kolmas pilari ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota kelvollisen eläkkeen kansalaisillemme. Eikö EU siis noudata artiklaa 114 perussopimuksessa, jossa sanotaan, että EU ei voi kajota oikeuksiin eikä työntekijöiden oikeuksiin ja etuihin. Minä olen pahoillani, että tässä ensimmäisen pilarin kohdassa et sanonut selkeästi, että, ei voi, että EU ei voi kajota tähän kysymykseen. Mr. Becker. Kiitos. Sitten herra Becker. Vanhana edustajana tässä parlamentissa haluan äh, tässä onnitella esittelijämme tästä mietinnöstä, joka liittyy eurooppalaisten eläkejärjestelmien tulevaan, tulevaisuuteen. Meillä on selkeät prioriteetit ensimmäiselle pilarille ja myöskin toiselle pilarille. Tässä tarvitaan uudistuksia äh, jäsenvaltioissa, jotta äh, varhaiseläke poistettaisiin ja että työntekijät tekisivät pidempään työtä, mutta äh, tilanne kuitenkin muuttuu parhaassa mahdollisessa sosiaalimallissa. Ei ole olemassa mitään velvoittavaa päätäntävaltaa esimerkiksi nuorten ja vanhojen ihmisten kohdalla. Tässä tämä on liian lähellä sitä, että pyritään varmistamaan, että ihmiset eivät köyhdy liikaa ja tämä on sosiaalisen puolen asia. Tässä pyritään varmistamaan saatu elinstandardi ja tässä täytyy myöskin eläkeikä määritellä asiantuntijoiden taholta. Tässä ei saada ryhtyä populistisiksi. Me tarvitsemme kyllä uudistuksia ja olemme, olemme tästä vastuussa ja myöskin olemme tämän velkaa tuleville sukupolville. Uh, and... Kiitos. Ja sitten Rova Hyber, 23-vuotias, joka ajattelee tulevaisuutta. Niin. Kiitos komis- Komission vihreä kirja ja valkoinen kirja ovat tärkeitä, mutta tässä mietinnössä puhu, viitataan näihin kirjoihin, mutta perusajatus on kuitenkin ihan selkeä. Meidän pitää viedä eteenpäin, nostaa elinikää ja meidän pitäisi saada hyviä lisäeläkejärjestelmiä, jotka kuuluvat kolmanteen pilariin. Meidän täytyy taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Sehän on ehkä ristiriidassa eläkkeiden kanssa. Puhumme väestön ikääntymisestä, jotka ovat hyvin terveitä, vielä nämä vanhenevat ihmiset, mutta samanaikaisesti puhutaan, että tarvitaan lisää lisävuosia työnteko on, ei tässä ole kyse siitä, että eläkejärjestelmistä tehtäisiin ö, kestävämpiä, vaan haluammeko vähentää työnantajan sosiaalimaksuja julkisissa järjestelmissä ja pitäisikö meidän lähteä, tarkoittaisiko tämä jälleen sitä, että pankit vain rikastuisivat. Meillä pitää olla solidaarinen, yleinen, julkinen eläkejärjestelmä, mutta on myös olemassa yksityisiä eläkejärjestelmiä, mutta se riippuu siitä, voivatko ihmiset maksaa siitä. Ei tässä ole kyse väestörakenteesta, vaan siitä, miten vauraudet ja rikkaudet ja tulot jakautuvat ei voi siirtyä 1, 2, 65, 66 vuoteen Portugalissa. Työnantajien sosiaaliturvamaksuja on vähennetty, työntekijöiden oikeuksia on tässä kyseenalaistettu. Thank you all very much indeed. Kiitos. Sitten komission jäsen Rova Cruz, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluaisin vain kiittää esittelijä Rouva Omen Ruittenia tästä mietinnöstä. Tämä toistaa valkoisen kirjan pääajatukset. Kun me julkaisimme sen helmikuussa 2012, niin pyrimme juuri hahmottamaan, kuinka voitaisiin taata riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet ottaen huomioon väestön ikääntyminen ja talouskriisi. Tässä lähdemme liikkeelle ihan samoista lähtökohdista kuin esittelijäkin, ja tavoite oli molemmilla sama, riittävät turvatut ja kestävät eläkkeet. Ja valkoisen kirjan tavoite oli pohtia, miten voidaan saada hyvä tasapaino sille, että säästetään työvuosina ja nautitaan säästöistä eläkevuosina. Me kävimme asiasta pitkällistä keskustelua parlamentin, jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja kaikki nämä tahot antoivat oman panoksensa ja myötä vaikuttivat siihen, että vuosi 2012 on eurooppalainen sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. vuosi. Ja nyt pyytäisin jäsenvaltioita pohtimaan, miten eläkejärjestelmiä voitaisiin uudistaa, ottaen huomioon elinjään odotteen nouseminen, parempi terveys ja että pitäisi pyrkiä välttämään ikääntyneiden köyhyys ja taloudell- taata taloudellinen riippumattomuus pitäisi kehittää näitä tukevia järjestelmiä, ammatillisia lisäeläkkeitä ja myös omia säästöjä, mutta niiden ei saa antaa estää työvoiman liikkuvuutta. Tärkeää on, että pidetään kiinni ensimmäisen pilarin julkisrahoitteisista eläkejärjestelmistä. Niiden ei saa antaa romuttua. Ja vuonna 2012 kuulemiskierroksellakin tuli ilmi, että ensimmäisen pilarin julkisrahoitteiset eläkejärjestelmät tulevat jatkossakin olemaan tärkein eläketulon lähde. Valkoisessa kirjassa ja sen julkistamisen jälkeen olemme saavuttaneet alalla suurta edistystä Valkoisen kirjan sisältämät viestit ja suositukset on otettu hyvin huomioon esimerkiksi eurooppalaisen taloudellisen ohjausjakson maakohtaisissa suosituksissa ja niiden täytäntöönpanossa. Ja me pyrimme tekemään yleisesti ottaen kaikkemme, että ihmiset pysyisivät työelämässä pidempään. Ja tässä olemme selvästi samoilla linjoilla rouva <clears throat> Oimen Ruitenin kanssa, jotta saadaan aikaiseksi sellaiset eläkejärjestelmät, jotka takaavat kansalaisten tulevaisuuden. Meidän täytyy pitää kiinni riittävyydestä ja kestävyydestä eläkejärjestelmien suhteen. Tämä on haastava tavoite ja tämä vaatii ponnisteluja kaikilta asianosaisilta EU-ta, jäsenvaltioilta, työmarkkinaosapuolilta sekä muilta sidosryhmiltä. Kiitos. Kiitos komission jäsen, kiitos kaikille kollegoille ja kiitän erityisesti edustaja Omen ja erinomaisesta äh, mietinnöstä ja sitten hän ystävällisesti kiitti erästä tulkia nimeltä. Minäkin toivotan kaikille tulkeille sitten oikein mukavia eläkepäiviä nyt tai myöhemmin. Ja sitten vielä viimeinen mietintö Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat esitteli